seurausta tosiasioiden toteamisesta. Nyt seurumme äänestyksiin. Ensin puheenjohtajakokous ehdottaa parlamentille, että veropäätöksiin ja muihin vastaaviin asioihin liittyvä tax-aliovaliokunta päätös siitä, että alivaliokunta jatkaa toimintaansa elokuuhun asti tehtäisiin. Kukaan ei vastusta tätä, joten päätös katsotaan hyväksytyksi. Nyt siirrymme siis äänestyksiin. Siirrymme myöskin käyttämään romanian kieltä. Prima este libertatea de exprimare. Primul raport este libertatea de... Ensimmäinen asia äänestyslistalla. Ilmaisun vapaus Kazakstanissa. Tarkistus viisi. Nimen huutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Artikla 12 alkuperäinen teksti. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksin puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 Nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Äänestys koko päätöslauselmasta näin muutettuna puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Siirrymme nyt ähm,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 vastaan tyhjää hylätty. Koko päätöslauselma nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Trecem la Raportul privind Siirrymme äänestyksen koskien päätöslauselmaa, joka käsittelee Kongon demokraattista tasavaltaa. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Haluaisin tarkistaa tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni sama jakauma kuin äsken, eli hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme sähköisesti Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 10. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koko päätöslauselma puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jatkamme ja siirrymme Sernesin mietintöön koskien kirjallisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttamista Tunisian osalta. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mai departe, mergem la raport. Siirrymme edustaja Grostetin eläinlääkkeitä koskevaan mietintöön. Meillä on hyvin paljon tarkistuksia. Valiokunnasta äänestämme niistä yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Tarkistus 49. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 74 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää Hyväksytty toinen osa puolesta. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmasosa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Tarkistusäänestys kolmasosa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäsosa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 291 nimenhuutoäänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 77 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 297 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 99 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistukset 292 ja 315 raukeavat 316 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 111 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 112 puolesta vastaan. Tyhjää. Uskoakseni hylätty. Tarkistus 113. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 293 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 298 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 117 puhemies korjaa. Tarkistamme vielä 298. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Minä erehdyin. 117 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 127 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistus 127. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 131, nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Onko teillä ongelma? Delay. I'll, I'll, I shall, I shall keep a distance between the opening and the closing of the... Of... Minä huomasin, että äänestyksen alun ja lopun välillä oli liian lyhyt aika, joten pidennän sitä. Ei tämä ole mitään vitkuttelutaktiikkaa, ei siitä ole kyse. Including our colleagues there. So. Kaikilla on lento, jolle pitää ehtiä. Kaikilla kollegoilla täällä. 131 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 100, 299 nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 300. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Satakolmekymmentäviisi nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. 301. Hyväksytty. Este închis. Nyt huomaan, koska valot äänestyskoneessanne syttyvät ja kun näen, että ne syttyvät, tiedän, että olette äänestäneet. Mutta tarkistakaa, että koneet toimivat. Seuraavaksi siirrymme äänestykseen. Închis. respins doisprezece cine este pentru? kolmesataakaksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 raukeaa. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 320 yksi nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 138 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nominal. Votul este deschis. 322 nimenhuuto äänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 138 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 138 uudestaan puolesta. Vastaan tyhjää Hyväksytty. 140 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 144 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan 144. on hyväksytty. Minä olin väärässä. viisikymmentä. puolesta vastaan tyhjää hyväksytty nimenhuuto äänestyksellä. äänestys alkaa Äänestys päättyy. Hyväksytty. 152 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 152. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja 186 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kyllä, kyllä minä näin, että se oli hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 302 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 213 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän. Toinen osa. Tarkistus 213. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 317 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 214 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 276 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 227 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 230 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nämä kaksi muuta, 294 ja 223 raukeavat. 230 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten siirrymme artiklasta 28 puolesta vastaan. Tämä ei nyt ollut oikein selvä. 234 puolesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 303 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. 303 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 248 raukeaa. 250 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 304 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 253 raukeaa. 254. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 262 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 273 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 278 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 305. Nimenhuuto. Äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 283 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 306 raukeaa. 307 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 308 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 309 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 310 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 290 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 311 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 raukeaa, 313 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 23 ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 314, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 295 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 37 raukeaa. 296 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten komission ehdotus näin muutettuna puolesta. Ei, Grostet on pyytänyt puheenvuoroa ja hän saakin sen. Propunere. Meidän pitää äänestää komission ehdotuksesta. Mutta ään... okay. äänestämme ensin komission ehdotuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt edustaja Grostet, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Je Kiitos puhemies. Ehdotan, että lykätään äänestyslainsäädäntöpäätöslausumasta artiklaan 61 kohdan 2 mukaisessa työjärjestyksessä ja siirrytään heti toimielten välisiin neuvotteluihin hyväksytyn neuvotteluvaltuutuksen pohjalta. Kiitos. Kiitos. Nyt äänestämme tästä ehdotuksesta. Äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. No niin, jatkamme eteenpäin. Tämä Seskun mietintö. Haluan antaa puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä. Nope. Sorry. A reshuffle of the papers in my file. No, minun paperini ovat täällä hieman epäjärjestyksessä. Öö. Eli tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt annan puheenvuoron herra Tanseskulle. Domnule președinte, propun amânarea votului. Puhemies. Ehdotan äänestystä päätöslausumaisetuksesta säännönmukaista, joka koskee toimielinten välisiä neuvotteluita neuvotusvaltuutuksen pohjalta. No niin, äänestämme nimenhuutoäänestyksen. Äänestys alkaa. Kiss. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mergem la punctu de Peor. ja sitten äh, siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla kohti menestyvää datavetoista taloutta. Tarkistus yksi ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta. Ää, raukeaa. Niin, anteeksi. Tarkistus kaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus neljä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, hy, hy, hy, hyväksytty. Kohta 15 alkuperäinen teksti puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 26, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Eli toinen osa kohdasta 26 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 29 ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. osan kappale A puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. B puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten osan kappale C puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. D puolesta, ensimmäinen puoli, osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava kohta on Eritrean tilanne. Kohta kuusi. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuuto äänestyksellä puolesta. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. kolmas osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 16 kohta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan hylätty, hy, hyväksytty. Ja sitten päätöslausuma kokonaisuussaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äh, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2015 kertomus tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta yksi. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kaksi. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta kaksi. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kohta 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 2. Äh, tarkistamme. Tarkistamme. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 32 puolesta. Ensimmäinen osa. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hylätty. Oo, selvä. Tarkistetaan. Äästys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12 äh, puolesta vastaan. Ei, puhemies korjaa. Pyydän anteeksi. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 13. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 14. äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 45 alkuperäinen teksti ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljä. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa raukeaa. 48 ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan hy, hylä, hy, tyhjää hyväksytty. Ja 17 äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja johdantosan kappale C puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja päätöslauselma kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, se oli ihan selkeää. Äänestys alkaa. Eli siis äänestys alkaa, herra Marjas. Äänestys päättyy. No tässä oli pieni, pieni ero tuloksessa, joka ei varmaankaan sieltä käsin näy. Sitten jatkamme Montenegroa koskevaan vuoden 2015 kertomukseen. Tarkistus 6 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus neljä ja seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Selvä, tarkistetaan. neljä ja seitsemän identtiset äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Täytyy, täytyy ne putsata silmälasini. Niin tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti 33 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa äänestys, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Edustaja Kovacev on pyytänyt puheenvuoroa, ole hyvä. to amendment three first part uh, after ensimmäisen lauseen jälkeen pahoittelee sisä, ulkoista painostusta, joka kohdistuu Montenegroon, tässä liittyy siihen euroatlanttiseen liittoutumaan. Um. Vastustaako joku tätä tarkistusta? Ei. option. So we have 40 colleagues. Meillä on tarpeeksi kollegoita, jotka vastustavat suullista tarkistusta. Eli äänestämme alkuperäisessä versiossa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan toinen osa tarkistuksesta kolmi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No, voidaanhan me vetää tämä kokonaan uusiksi, jos te haluatte. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kakkonen raukeaa. Samoin kuin alkuperäinenkin teksti. Eli sitten äänestämme päätöslausemasta sen kokonaisuudessaan puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Domnul, domnul uh, am primit un, am primit un amendament de compromis. Olen saanut kompromissitarkistusehdotuksen uh, edustaja Gualtieriltä. Se tuli aika myöhään ja siksi minun täytyy nyt kysyä teiltä, onko teillä jotain äh, sanottavaa tästä tarkistuksesta? Haluatteko te vastustaa Gualtierin tarkistusta? Näin ei näytä olevan, eli äänestämme tarkistuksesta yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, Ja tämä, että pyydetään näitä kohta kohdalta äänestyksiä kohdasta 50, niin se on vedetty takaisin. Eli 64 nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa, kohta 64. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 65. Nimenhuutoäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 66. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten päätöslauselma kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitokset. Ja nyt meillä on sitten vielä äänestysselitykset ja pyytäisin kollegoita jättämään mahdollisimman nopeasti salin ja myös rauhallisesti. Just. Hyvät äh, kollegat, äh, jatkamme äänestysselityksillä. Vă rog, vă rog, cei care mai aveți de Pyytäisin kaikkia niitä, jotka keskustelevat ihan muista asioista jättämään saliin, niin että voimme käynnistää äänestysselitykset.